El señor presidente. En eh, se reanuda sesión, señorías. El acta de la sesión de ayer. Jatkamme istuntoa. Eilisen istunnon pöytäkirjat ovat jo saatavilla. Jos niihin ei ole mitään huomautettavaa, niin pidämme niitä hyväksyttyinä. Ensimmäinen kohta esityslistalla on suositus